Edustaja Vosenbergin mietintö naisten tiede- ja yliopistourat. Puheenvuoron saa esittelijä Vosenberg. Neljä minuuttia. Tekä Floplis. Olkaa hyvä. Kiitos πολύ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puhemies, rakkaat kollegat. Olen erityisen ilahtunut siitä, että voin esitellä tämän mietintöni, joka liittyy niihin esteisiin, joita naisilla on, että he voivat edetä tiede- ja tutkimusaloilla tällaisissa tärkeissä vastuullisissa tehtävissä. Viimeistä kertaa nyt näistä tärkeistä asioista keskustelemme ja toivon mukaan äänestyksissä tämä aika kunnianhimoinen, ehkä provosoivakin mietintö saa tukenne nämä asiat liittyvät lasikattoon. Tämä ei ole mikään uusi käsite, sitä on käytetty jo 30 vuotta. Ja haluan osoittaa, mitkä ryhmät tästä kärsivät. Kysymys on epätasa-arvosta. Naisilla ei ole samoja mahdollisuuksia, äh, yhtäläisiä mahdollisuuksia, kun he pyrkivät samoihin vastuullisiin tehtäviin kuin miehet. Ja haluaisin keskittyä myöskin niihin syihin, mitkä ovat äh, johtaneet näiden esteiden syntymiseen, kuinka nämä lasikadot on rakennettu äh, naisia syrjivä toiminta. Tähän liittyy sellaisia stereotyyppisiä elementtejä, Olemmehan nyt uudella vuosituhannella. Tämä on hyvin tärkeä vaihe Euroopan unionille, mutta joka tapauksessa syrjintää edelleen on olemassa puolta maailman väestöä vastaan. Ja toinen syyryhmä liittyy perhe, perheeseen liittyviin asioihin naisilla on paljon työelämän vaatimuksia, mutta samoin heillä myöskin paljon perheeseen liittyviä vaatimuksia. Naiset ovat aliedustettuina teknoaloilla, ähm, hallituksissa, yritys, yritysten hallituksissa ja äh, tieteissä. Äh, naisten pitäisi kuitenkin pyrkiä äh, kilpailu, paremmin kilpailu asemiin, mutta samanaikaisesti täytyy miettiä sitä, onko ympäristö suotuisa tämän tyyppiselle toiminnalle naisilla. Joten tässä on ikään kuin neljä erilaista osa-alueita, jotka vaikuttavat naisten toimintaan vaikkapa äitiys koskettaa vain naisia, mutta se nähdään ikään kuin esteenä, kun naiset, jotka ovat äitejä, pyrkivät täyttämään omat kunnianhimoiset tavoitteensa. Tämä on asia, joka pitäisi korjata. Tämä este poittaa, poistaa, kun on olemassa tällaisia stereotyyppisiä ajatuksia myöskin siitä esimerkiksi, että naisen täytyy äm, ä, käyttää aikaansa perhettä ä, varten ja tämä aika ä, taas sitten on pois siitä, että hän pyrkisi kunnianhimoisesti tavoitteisiinsa. Toinen ä, kokonaisuus taas sitten liittyy tähän aivan vanhentuneeseen ähm, syrjintään äh, naisten ja miesten äh, erotteluun ja tämä näkyy tieteessä ja teknologiassa. Samoin myöskin palkkakuilu äh, on olemassa ja hyvin usein tästä kyllä on myöskin raportoitu. Samoin myöskään naiset eivät helposti pääse tietyille urapoluille ja kunnianhimo puuttuu, joten puhumme äitiydestä, näiden asioiden rahoittamisesta ja mm, kysymys on myös arvoista ja periaatteista, joita Euroopan unionin jäsenmailla on. Niiden täytyy olla tietysti tämän uuden Horisontti 2020-ohjelman tasolla. Kysymys on siis kahdesta tärkeästä asiasta toisaalta, perheestä ja koulutuksesta, äh, sillä siellä äh, näissä yhteyksissä nuoret oppivat sen tavan, kuinka äh, pyritään tasa-arvon kahden eri sukupuolen välillä maailmassa. Kiitoksia ja siirrymme menettelyyn ilman puheenjohtajaa. Ja nyt pyydän, että puheenvuoron pitää edustaja Komodini Kakkia. Grazie, sir president. Kiitos puhemies. Täytyy tunnustaa kaikkien kyvyt riippumatta sukupuolesta. Varmistellaan seuraavat asiat. Täytyy varmistaa, että lapset sekä tytöt että pojat tutustuisivat samoihin aiheisiin interaktiivisella tav- tavalla, niin että kiinnostuvat samoista aiheista varhaisessa vaiheessa. Opettajien täytyy motivoida oppilaita kehittämään kykyjään stereotypioista riippumatta, ja uraohjausta pitää antaa enemmän. Kouluja täytyy auttaa ostamaan asianmukaiset oppimateriaalit, jotta oppilaita voidaan tukea osallistumisessa tieteellisiin hankkeisiin. Naisia pitäisi rohkaista jakamaan kokemuksistaan, jos heistä on tullut tieteenharjoittajia, heistä voi tulla mentoreita ja roolimallia, jos eivät jotenkin teekin niin. Ja jos tällaisiin aloitteisiin on ryhdytty, niin niitä täytyy tehostaa. Kiitos. means thank you. Um, agora e, voce deputado ricardo serrao santos um minuto por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Quero também saudar o Sr. Comissário. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Portugalilaisena tieteen harjoittajana ja opettajana näin, että yhä useampi nainen kääntyi tieteen puoleen. Samanaikaisesti myös opetus parani, tut, ylipäänsä tiedeaineiden opetus parani. Tämä ei kuitenkaan ole kantanut hedelmää laajemmin. On edelleenkin ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi äitiyslomakysymyksiin. Usein on hankalaa järjestää sellainen järjestää esimerkiksi lastenhoito. Ähm, yleensä raskana olevien naisten äh, tarpeita ei oteta huomioon. On tärkeää, että tämä tilanne paranisi. Kiitos. Obrigado. Eh, Anapriotis eh, Notis eh, Marias. Kiitos, Puhemies, Haluan kiittää esittelijä. Ja tilastot todella osoittavat, että niiden naisten osuus, jotka toimivat tieteessä, on vain 19 prosenttia. Tämä todella osoittaa, että syrjintää on, naisiin kohdistuvaa syrjintää on. Ja Tämä tuo tietysti myöskin suurin eron ihmisten välille. Mielestäni tässä poljetaan ihmisoikeuksia ja komission pitää pyrkiä kohdennetuilla toimilla torjumaan kaikenlaista stereotyyppistä ajatusta ja rohkaisemaan naisia tieteen pariin. Jäsenvaltioiden täytyy käyttää myöskin joukkotiedotusvälineitä erilaisten kliseiden ja stereotyyppien torjumiseen ja kantaa oma kortensa kekoon syrjinnän torjumiseksi. Adesso onorevole Leonora Forenza. Seuraavaksi Forenza, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia puhemies. Minun on todettava, että tämä koskettaa minua tämä aihe ja tämä mietintö on lähellä sydäntäni, koska olen itse ollut määräaikaisena tutkijana ja olen itse joutunut, olen saanut tuta monia näitä asioita, joista näissä mietinnöissä puhutaan. Italian yliopistoissa realiteetit ovat aika kovat. Prekaarityöpaikat ovat yleisiä kaikissa Euroopan maissa, mutta erityisesti ne, tällainen prekariteetti koskee naisia. Edelleenkin Italiassa edelleenkään ei ole mahdollista jatkaa tutkijan uralla, vaikka yliopisto uran voisikin valita vapaasti. Meidän on, on erittäin tärkeää, että yhdistämme sekä hyvinvointiyhteiskunnan että tutkijan uran. Kiitos edustaja Forenza. Eh, Constance Le Grip. Edustaja Le Grip, olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puhemies. Minä myöskin haluan kiittää esittelijä erinomaisesta mietinnöstä ja siitä, että hän hyvin voimakkaasti ottaa kantaan lasikattoon, joka estää eurooppalaisia naisia etenemään teknologian ja tieteen aloilla. Ja erityisesti olen sitä mieltä, että meidän teidän kaikkien täytyy ymmärtää, mikä valtava lahjakkuuspotentiaali naiset ovat. Ja aivan liian usein heidät sysätään syrjään ja jos kaikki ymmärrämme tämän, varmasti voimme yhdessä äh, ponnistella enemmän, jotta tämä äh, lasikatto maahanmuutto murskataan ja että stereotypia vastaan, perinteisiä kaavoja vastaan voidaan taistella. Tässä tarvitaan ajattelutapojen muutoksia perheissä, vanhempien keskuudessa, myöskin nuorien tyttöjen keskuudessa, koska he monta kertaa pelkäävät ja ajattelevat myöskin ehkä näiden vanhojen kaavojen mukaan, että mitä naisten kuuluu tehdä ja että tällaiset tieteellisemmät äh, alat taas karkottavat vaikka poikia, joten tässä on todella valtava äh, potentiaali, jota, ja se pitää hyödyntää täysimääräisesti. Kiitos suuren empatia minulla on niitä kohtaan, jotka yrittävät puheen kanssa. Sitten edustaja Kirikki minuutti. saa? Olkaa hyvä. Danke, Vorsitzender. Niin, kiitos puheenjohtaja. En ymmärtänyt, kun äänsitte nimeni. Kiitos tästä mietinnöstä kollegailla. Ihan kaikkia kohtia kuitenkaan voi tukea. Joissakin kohdin ylitetään EUn toimivaltuus. Mutta hyvät painopisteet tässä on. Kun puhumme naisten yliopistouudesta, on minua ilo, siis olen iloinen siitä, että on pystytty samaan enemmistö minun tarkistuksellinen, joka kiinnittää erityishuomion äiteihin ja tutkijoihin. Nyt jos ylitämme tämän gender gap käsitteen ja niin menemme pidemmälle kysymme perusteita, niin tulemme perheeseen. Äidit, joilla on lapsia, niin he joutuvat huonompaan asemaan tieteessä ja yliopistoissa. Lapset ovat selkeä urariski. Ja tällaiset äitiysajat ovat CVssä aukkoja. Kasvatusaika on sellaista, josta täytyy maksaa kunnolla. Se on elinkeinoa. Nämä kulut sitten olisivat yhteisiä kuluja, kuten eläkkeetkin. Tarvitsemme lapsiystävällisiä yliopistoja lisää, tarvitsemme lastenhoitoa äitien lähellä, vanhempien lähellä. Niin, anteeksi ja kiitos. Vielen Dank, Gerike. Kiitoksia, edustaja Gerike. Seuraavaksi edustaja Hordis Sebastian. Buenas noches, señor presidente. Quiero agradecer a la ponente el trabajo realizado y poner de Haluan kiittää tästä hienosta työstä ja haluan muistuttaa, että yhtäläisissä työmahdollisuuksissa ei millään lailla pidä sulkea pois tiedettä ja tutkimusta ja teknologiaa. Ja on muistettava, että joillain alueilla naiset onnistuvat paremmin kuin miehet, mutta tässä todella täytyy nyt pyrkiä eroon tästä lasikatosta. Pitää pyrkiä todelliseen äh, tasa-arvoon. Muuten emme koskaan pääse sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen. Syrjintää pitää äh, pyrkiä torjumaan ja erityisesti koulutuksessa äh, pitää pyrkiä siihen, että myöskin miehiä, poikia suunnataan perinteisille naisten aloille ja päinvastoin. Jos naisen täytyy kantaa koko vastuu perheestä, on täysin mahdotonta, että äh, mihinkään päästään eteenpäin, vaikka kaikennäköisiä kiintiöitä otettaisiin käyttöön. Toivon mukaan kaikki äh, tässä äh, edistetyt tasa-arvokeinot otetaan täysimääräisesti käyttöön. Now it's time for our guest. Kiitos nyt. Aika on vieraamme komission puolesta. Puheenvuoron pitää ministeri komission jäsen Navracic. Kerem. Thank you. Speaker, Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, ensinnäkin haluan kiittää esittelijää ja valiokuntaa tästä aloitteesta. Mietintö, joka koskee naisten uria yliopistoissa ja lasikattoja, on tervetullut. Siinä käsitellään realistisesti tämänhetkistä tilannetta ja annetaan rohkaisevia ajatuksia, joiden myötä voidaan päästä eteenpäin. Muutama ajatus minun puoleltani. Ensinnäkin institutionaaliset muutokset. Aivan kuten aivan oikein mietinnössänne toteatte, niin niitä tarvitaan, jotta institutionaaliset esteet ja ennakkoluulot voidaan poistaa. Naisilla ja miehillä täytyy olla tietenkin samat vaatimukset, ja pätevyysvaatimukset, mutta samoja mahdollisuuksia heillä ei ole, koska edelleenkin naisten kykyihin kohdentuu erilaisia ennakkoluuloja. On sellaisia käytänteitä, jotka johtavat epätasarvoisuuteen. Institutionaaliset muutokset voivat auttaa siihen, sen, sen varmistamiseen, että naisilla ja meillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikilla tasoilla, ja siksi Euroopan tutkimus alueella tutkimuslaitoksia rohkaistaan tekemään tasa-arvo-ohjelmia ja suunnitelmia, jotta ähm, tasa-arvo toteutuisi äh, instituutiossa, jotta saataisiin myös erilaisia mittareita, joilla voidaan mitata ennakkoluuloja. Äh, me olemme nyt äh, liittyneet siirtyneet naisiin kohdistuneista ohjelmista ta, silkkoihin tasa-arvo-ohjelmiin. Institutionaaliset muutokset ovat kulmakivi myös komission strategiassa, joka koskee tasa-arvoa tutkimuksessa. Horisontti 2020-ohjelma sisältää innovaatio- ja tutkimusohjelman, ja niissäkin kiinnitetään huomiota tasa-arvoasioihin, mutta meidän täytyy tehdä enemmän ja paremmin. Kaikkiin jäsenvaltioiden tulisi Ähm, sitoutua samalla tavalla eurooppalaiseen tutkimusalueeseen. Olen iloinen äh, siitä, että Euroopan parlamentti auttaa meitä, koska se on tärkeää. Toiseksi olemassa olevan sääntelypuitteen noudattamisen valvominen on oleellista. Ihan mietintönne alussa äh, sanotte näin ja komissio on yhtä mieltä. Ei riitä, että on lakeja. Myös täytäntöönpano ja sen valvonta on tärkeää. Komissio valvoo jäsenvaltioiden no, lainsäädännön noudattamista myös tasa-arvoalalla. Tutkimuksen alalla meidän täytyy kiinnittää huomiota kunkin alan omiin takeisiin, ominaispiirteisiin. Toukokuussa 2015 neuvosto hyväksyi tiekartan tutkimusalueelle ja meillä on kymmenen toimintaprioriteettia, joita tulee toteuttaa erilaisiin toimintasuunnitelmiin. Se, että tasa-arvolainsäädännössä siirrytään sanoista tekoihin on tärkeää. Tiekartassa, etenemissuunnitelmassa puhutaan myös lainsäädännöstä sekä EUn että kansallisella tasolla. Me tiedämme, että kansallisilla lailla ja Ähm, kannustimilla voi olla, ähm, ne voivat toimia kannustimina myös kansainvälisesti. Tämä, tämä on tärkeää, kun halutaan toteuttaa institutionaalisia muutoksia. Neuvoston tulisi saada aikaan selkeitä indikaattoreita, joiden avulla voidaan mitata edistystä sekä jäsenvaltiossa että EU-tasolla. Euroopan komissio on yhtä mieltä myös siitä, myös tästä asiasta. Ja lehtinen, jossa puhutaan vuoden 2015 avainluvuista, on jo julkaistu ja lisätietoa on tulossa. Euroopan komissio haluaa korostaa sitä, että jäsenvaltioiden on syytä tehdä täysimittaisesti yhteistyötä, jotta voimme saada aikaan selkeitä mittareita ja indikaattoreita. Sitten kolmanneksi instituutiot ja tutkimuslaitokset. Naisten osallistuminen näiden laitosten päätöksentekoon on erittäin tärkeää. Naiset ovat edelleenkin aliedustettuina päätöksenteossa, eikä tämä ilmiö itse korjaa itseään. Vastauksena tähän ö, olemme huomanneet, että jäsenvaltiot siis ovat valinneet vastaukseksi kiintiöitä. Vain kiintiöt ovat lisääntyneet kaikissa maissa. Me meidän on kuitenkin kaikin tavoin peräänkuulutettava tasa-arvoa päätöksenteossa. Sitten vielä kolme tärkeää aloitetta, jotka liittyvät tasa-arvoon. Ensimmäinen liittyy työn ja perheelämän tasapainoon tai yhdistämiseen. Elokuussa komissio julkaisi tiekartan, jotta vuoteen 2016 mennessä työ- ja perheelämää ja yksityiselämää voidaan parantaa, niiden yhdistämistä voidaan parantaa. Tarvitaan uusia ratkaisuja, jotka vastaavat tämän päivän realiteetteihin ja vaatimuksiin. Olemme aloittamassa lausuntokierroksen piakkoin. Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet ovat kaikki tärkeässä roolissa tässä prosessissa. Toinen on vuoden 2012 komission edus, ehdotus, jossa puhutaan pörssissä noteerattujen yhtiöiden hallinta hallitusten tasa-arvoon. Me olemme yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että palkkakuilu on pahasta. Viime vuonna komissio hyväksyi suosituksen, joka liittyy palkka-avoimuuteen. Sen tarkoituksena on öö, palkkatasa-arvon parantaminen kaikissa jäsenvaltioissa. Palkka, ähm, kuilu on, sen, sen, sitä on kavennettava. Jäsenvaltiot ovat ottaneet jo vaarin suosituksista. Me tulemme jatkossa arvioimaan, onko parannuksille vielä syytä. Johtopäätös. Sekä naisia että miehiä tarvitaan, jos Euroopan unioni haluaa saavuttaa tavoitteensa parantaa ihmisten elämää yhteiskunnan kaikilla aloilla. Euroopan unionin apua tarvitaan, mutta niin tarvitaan myös jäsenvaltioiden apua. Komissio ottaa vaarin kaikista niistä suosituksista, joita tämä mietintö sisältää. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Kysynnän keskustelu päättyy.